keskustelu EUn ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevista neuvotteluista, komission julkilausuma. Komission jäsen Almunia, sydämellisesti tervetuloa. Annan teille heti puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia, puhemies. Hyvät jäsenet, komission puolesta haluaisin puhua syistä vahvistaa kauppasuhteitamme Vietnamin kanssa. Tämähän on 19 miljoonan henkilön maa ja kolmanneksi suurin ASEAN maa. 60 prosenttia väestöstä on alle 15-vuotiaita ja Vietnam on menestyksellinen kehityksen esimerkki. Poliittiset uudistukset, joita vuonna 1989 aloitettiin, ovat muuttaneet Vietnamin keskitän tulotason maaksi hyvin köyhästä maasta. Vietnam on kasvanut noin 6 prosentin vauhtia vuosin 2008 ja 2012 välillä ja viime vuonna Indonesia ohitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisen kauppavirran kannalta Euroopan unionin suhteen. Se on neljänneksi tärkein maista Singaporen, Malesian ja Taimaan jälkeen. Euroopan unionille vuodelle 2015 mennessä 19 prosenttia tulevasta talouskasvusta syntyy Euroopan unionin ulkopuolella ja Tyynemeren ja Aasian alueella. Aasialla, Aasiassa on kaikkein suurimmin kasvavia talouksia koko maailmassa. Euroopan unionin kannalta on vain loogista lähentää yhteistyötä Vietnamin kaltaisten maiden kanssa. Me pyrimme kasvattamaan koto, peräistä kasvua ulkomaan kaupan kautta. Tämä on osa strategiaamme. Tämä on meille askel eteenpäin, kun pyrimme luomaan sopimuksen koko alueen kanssa. Tullitarifien lisäksi sopimus kattaa erilaisia palveluja, julkisia yrityksiä, säätelykehyksiä ja muita seikkoja neuvotteluja on saatettu jo päätökseen ja meillä tulee olemaan selkeä yhteys kaupallisten ja poliittisten seikkojen välillä assosiaatiosopimuksessa. Tämä sopimus tulee mahdollistamaan Vietnamille VTO-yhteistyön, paremman läpinäkyvyyden toteuttamisen ja julkisen yhteistyön. Tämä vastaa reaalitalouden tarpeita. Vietnam etenee tekemällä monia sopimuksia ja laajoja neuvotteluja asenmaiden kesken. Ja tämän lisäksi sillä on Tyynemeren alueen kumppanuussopimuksia. Komission jäsen de Gucht meni 17. maaliskuuta Hanoihin ja tapasi Vietnamin kauppaministerin. Ja he kävivät neuvotteluja sopimuksesta. Komissio toivoo, että nämä neuvottelut saadaan nopeasti päätökseen. Toivottavasti ennen tämän kauden loppua ja ennen tämän vuoden loppua niin, että saamme mahdollisimman nopeasti hyötyä molemmissa talouksissa tästä taloussopimuksesta. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia päätöslauselmasta, joka lähettää johdonmukaisen selkeän viestin kumppaneillemme näitä neuvotteluja koskien. Kiitoksia. Kiitos teille komission jäsen. Ensin saa puheenvuoron edustaja Kaspari. Hyvä. Arvoisa puhemies Karas, arvoisat kollegat, osallistuminen kansainväliseen kauppaan on tärkeää, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkoja. Se nähdään ennen kaikkea ASEANin alueella. Maat ovat viisi, viime vuosikymmenten aikana avautuneet kansainväliselle kaupalle, ovat globaalissa kehityksessä mukana ja se on yksi syy siihen, että talouskasvu on ollut niin voimakasta näillä alueilla. Näitä neuvotteluita on käyty muutaman vuoden ja neuvottelun mandaatissa jo voimakkaasti otettiin esiin Euroopan parlamentin kanta. Tämän päivän päätöslausemamme kautta haluamme vielä selkeästi osoittaa, että meillä on prioriteetteja neuvotteluiden loppuun asti ja haluamme, että komissio ottaa nämä huomioon. Tämän päivän keskustelun kautta haluamme julkisesti myöskin esittää, että nämä neuvottelut, kuten viime vuosien kauppaneuvottelut, käydään turman avoimuuden vallitessa. Sisällöllisesti tärkeää on se, että toisaalta huolehditaan siitä, että Vietnam lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä saa meiltä myönnytyksiä, mutta meidän on muistettava sitä, että nämä poikkeusjärjestelyt loppuvat jossain vaiheessa. Siirtymäkauden järjestelyt, siis tämä on parlamentille tärkeää, että mahdollinen asymmetria, joka syntyy tällaiseen sopimukseen, joskus päättyy niin, ettei tällaisia määräyksiä tarvita sopimuksiin vielä vuosikymmenten jälkeen. Vietnam on edelleen maa, jossa oikeusvaltion periaatteita ei kunnioiteta ihan samoin kuin Euroopan unionissa. Sopimus Vietnamin kanssa on hyvä esimerkki sopimuksessa, jossa tarvitaan investointien suojaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että investoijat ovat suojassa siitä, että oikeuslaitos ei ole kehittynyt Vietnamissa ihan niin pitkälle kuin mitä tunnemme olimme jäsen, omista jäsenvaltiossa, jotta sijoittajille voidaan antaa kannustimia, jotta siellä ei, tiedetään, ettei jouduta riippuvaisiksi tuomioistuimista, jotka ehkä altistuvat poliittiselle paineelle. Tällainen suoja on tärkeä. Olisin kiitollinen, jos äänestyksessä tänään kaikki kollegat voisivat äänestää tämän ajatuksen puolesta. Haluaisin painokkaasti kiittää komissiota siitä, että neuvotteluissa on päästy niin pitkälle. Kunnianhimoinen tavoite oli saada neuvottelut loppuun tämän vuoden aikana. Olisin kiitollinen, jos Euroopan komissio todella lähikuukausien aikana tekisi vielä tiukasti työtä. Valtuuskunnan puheenjohtaja Anne Langen on tällä läsnä ja on hienoa, että näin on voitu tehdä yhteistyötä neuvotteluiden seuraamisessa ja toivon, että seuraavan valkauden aluksi jo saadaan tämä asia päätökseen. Sydämessä kiitokset. Sydämessä kiitokset teille, arvon kollega. Puheenvuoron saa Bernd Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kyllä, mekin olemme vankasti vakuuttuneita siitä, että kauppa vahvistaa kestävää kehitystä ja siinä mielessä tuemme myös Vietnamin kanssa käytäviä neuvotteluita. Vietnam on maa, joka varmasti kaupan kautta voi luoda ihmisille hyvinvointia. Siinä mielessä kyllä pidämme neuvottelukierroksia lupaavina, mutta kuitenkin on sanottava, että hyvinvointi ja kestävyys on mahdollista ainoastaan, jos taataan reilut olot. Tässä kolme alaa erityisen tärkeinä tulee mieleen. Ensinnäkin eläinten suojelu ja kansainvälisten eläinten suojelusääntöjen noudattaminen. Sitten sopimus esimerkiksi estetään laiton kauppa uhanalaisilla eläimillä. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen prosessiin on tärkeää toisena ja kolmanneksi on kyse siitä, Miten voidaan huolehtia siitä, että perustyöoikeutta, sosiaalistandardeja, ympäristönormeja noudatetaan erityisesti, kun käydään kauppaa yritysten kanssa Vietnamissa, on sitouduttava enemmän kestävyyteen. Kiitos oikein paljon puhemies. Kiitos. Edustaja Rinaldi, teillä on puheenvuoro. arvoisa puhemies meillä on tässä aika tyypillinen vapaakauppasopimussuunnitelma edessä. Pitää nyt täsmätä kuitenkin jotakin kysymyksiä, niin kuin muidenkin neuvotteluiden yhteydessä. Ensin tähän liittyy kysymys palveluista ja julkista sektorista julkista hankinnoista. Tämän sopimuksen ei pidä vaarantaa vietnamilaista mahdollisuutta saada käyttää geneerisiä lääkkeitä. Tämän toteamme aivan selvästi sanoissamme, jotka on osoitettu komissiolle. Sitten on myös poisvetäytymisvelvollisuus ja niin, alkuperäsääntö. Ongelma, joka on Vietnamin kanssa, on siinä, että maa on diktatuuri, se pitää ihan suoraan sanoa. Siellä ei ole ilmaisuvapautta, vähemmistöjä sorretaan, samoin syrjitään buddhalaisia kirkkoja, kristitty väestö on vainon alaista ja pyritään tukahduttamaan muutenkin kansalaisyhteiskunnan toimintaa, blokkareita vainotaan. Siksi nämä neuvottelut ovat hankalammat kuin muissa tapauksissa. Mitä komissio siis aikoo tehdä ihmisoikeuslausekkeen kohdalla? Entä sitten tämä seurantamekanismi tai sopimuksen keskeyttämismekanismi mahdollisesti, jos nämä, miten toimitte, jos ihmisoikeus vaatimuksia ei noudateta. Entä sitten kahdenpuolinen markkinoiden avaaminen? Onko kyse tavoitteesta vain, jotta voidaan käydä kauppaa vai voidaanko ajatella, että tässä on kunnianhimoisempia tavoitteita kehittää maata. Tämä on todella arkaluontoinen tilanne aivan toisin kuin esimerkiksi Malesian tai Intian kanssa käydyt keskustelut. Siksi minä toivon, että seuraava parlamentti on vaativaisempi näissä kysymyksissä kuin me olemme olleet. Kiitos kollega Saadil. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen. Minulla on ollut ilo toimia esittelijänä tässä vapaakauppasopimusasiassa Intavaliokunnassa. Tämä oli ilo kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että Vietnam on hyvin kukoistava ja nouseva markkina-alue ja kauppakumppani Euroopan unionille. Toinen syy on melko lailla symbolinen, vain muutamat ihmiset tietävät, että Vietnam ja minun maani Tsekin tasavalta – ovat sidoksissa. Meillä on kaikkein suurin vietnamilaisyhteisö kaikista Euroopan unionin jäsenmaista, niin tämä oli hieno tehtävä minulle. Esittelijänä oli hyvä nähdä, että neuvottelut etelivät nopeasti ja yhteisymmärrystä löytyi osapuolten välille nopeasti. Toivon, että molempia osapuolia hyödyttävä sopimus saadaan tämän vuoden loppuun mennessä aikaan. Intavaliokunnassa me saimme aikaan tasapainoisen lausunnon, joka tulee auttamaan näitä neuvotteluja. Me selvensimme muutamia prioriteettiasioita näihin neuvotteluihin liittyen. Voisin niitä mainita muutaman. Me haluamme, että kaikki asiat, joista neuvotellaan tässä vakauppasopimuksessa, ovat VTO-sopimusten kanssa yhteensopivia. Haluamme, että äm, saamme täydellisen pääsyn markkinoille ja tullietuudet ja me toivomme, että julkisten palveluiden osalta molemmat osapuolet ovat valmiita neuvottelemaan asioista ja toivomme, että myöskin ulko maiset ja kotimaiset palvelujen tarjoajat ovat tasapuolisessa tilanteessa keskenään ja toivon, että me pystymme luomaan lisää oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta ja että molemmat osapuolet haluavat teollisen tekijän oikeuksia ja kasvi terveyskysymyksiä tukea ja toivomme, että kansainvälisiä standardeja ennen kaikkea ihmisoikeus, työoikeus ja muiden sopimusten osalta neuvotetaan, noudatetaan. Haluan kiittää komissio tästä tehdystä työstä ja kaikkia varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Toivottavasti tämä sopimus saadaan hyväksyttyä täysistunnossa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraavana puheenvuoronsa edustaja Murphy. Thank you, President. Uh, Kiitos puhemies. Tässä päätöslausema on vapaa mahdollisuus toimia Euroopan yrityksille. Tässä pyritään nopeasti viemään loppuun vapakauppasopimusneuvottelut Vietnamin kanssa. Tietysti meillä on nämä pakolliset kysymykset, ihmisoikeuskysymykset, eläinten hyvinvointi, lääkeiden saanti, yritysten sosiaalinen vastuu siellä. Ja täällä näitä kysymyksiä mainitaan, mutta asian ydin on siinä, että halutaan avata markkinat, vapauttaa ennestään ja yksityistää ja taata niin sanottulla reilu kilpailu vietnamilaisten ja eurooppalaisten yritysten vai ja tässä vaaditaan tai investoijien kiistat ratkaistaan, voidaan viedä hallitukset oikeuteen, jos he puuttuvat heidän voiton halunsa. E, USA-lainen öljyyritys vei Ecuadorin oikeutta, ne sai miljooni, miljoona voitot. Amazonin tapauksesta. Tässä ei ole kyse Vietnamin yrityksestä. He, Ei niiden oikeuksia pidä varmistaa, vaan muiden. Vietnam, Vietnam ei ole ilon sopimusta allekirjoittanut, joka liittyy esimerkiksi lapsien yleiseen pakkotyöhön. Bastian. Kiitos. Edustaja Bastian Beller. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Täällä minä olen. Arvoisa puhemies, tämän päivän päätöslausema esittää, että Euroopan unioni ja Vietnam voi käydä hyvää vuoropuhelua ihmisoikeuksista, joita pidetään keskeisenä osiona eurooppalaista kauppapolitiikkaa. Juuri siksi haluaisin kiinnittää huomion kristittyjen asemaan Vietnamissa. Kollega jo puhui niistä, hyvä niin. Kansalaisjärjestö Open Doors on jo pitkään puhunut kristittyjen vainosta. Kristittyjä syrjitään monin säännön Esimerkiksi viime joulukuussa esitettiin sääntöjä, jotka liittyvät politiikkaan, jolloin voidaan Pahminin alueella harjoittaa uskontoa. Esimerkiksi tarvitaan lupa kaikenlaisille toimille, jolloin järjestetään esimerkiksi oloja, paikkoja, joissa voidaan uskontoa harjoittaa. 17. maaliskuuta tänä vuonna – poliisi, sotilaat ajoivat ihmisiä taloistaan. Arvoisa puhemies, kysyisin komission neuvottelijoilta, onko kiinnitetty huomiota nyt tähän uskonnonvapauteen liittyvään ongelmaan Vietnamin kanssa neuvoteltaessa, jotta ihmisoikeuskysymykset eivät ole tyhjää kirjainta, vaan on todella aito osa eurooppalaista kauppapolitiikkaa. Kiitos. Edustaja Frank Proust. Monsieur. Oui, monsieur. Äh, hyvä puhemies, ja komission jäsen, nämä viime maat ovat ähm, kohdanneet Aasian suuren ähm, saapumisen maailmanmarkkinoille. Länsimaat kärsivät suurista talousvaikeuksista, mutta Aasian maissa on 5-6 eh, prosentin talouskasvua tai jopa jo kahden eh, kaksinumeroista talouskasvua. Euroopan unioni voi vastustaa tätä. Nousevat maat ovat olleet jo muutamia vuosia vahvoja talouksia, todellisia kumppaneita, joita meillä on edessämme. Naivisti tai ylpeästi olemme aliarvioineet nämä vallat. Meidän täytyy nyt korjata virheemme. Vietnam vuonna 2013 nautti yli 5 prosentin talouskasvusta, mikä on huomattavaa. Me emme voi jättää mahdollisuutta luoda suhteita tällaiseen talousmahtiin sivuun. Meillä on ollut jo kuusi neuvottelukierrosta Vietnamin kanssa vapaakauppasopimuksen tiimoilta. Neuvottelut kuuluvat tavalla, joka tyydyttää molempia osapuolia. Eurooppalaisina meidän täytyy suojella yritystemme intressejä ja kaikkein hauraampien sektoreidemme intressejä, mutta kuitenkin pyrkiä korostamaan markkinoiden avaamista. Meidän täytyy valvoa sitä, että tämä sopimus hyödyttää erityisesti Euroopan unionia. Vietnam vie erityisesti korkean teknologian tuotteita Euroopan unioniin ja tällä tavalla. Se on tärkeä toimija innovoivan teknologian alalla. Teknologinen tietotaito on Euroopan ainoita valttikortteja maailmalla ja minä olen varma siitä, että tällaisen teknologisen tietotaidon avulla me voimme Euroopan talouden pelastaa. Eurooppa ei voi antaa itsensä jäädä Aasian varjoon. Näiden kumppanuussopimusten kautta me voimme luoda kilpailukykyisemmän kansainvälisen Euroopan. Kiitoksia. Danke. Kiitos. Mr. Martin. Thank you, President. I welcome this, uh... Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen näin näistä kauppaneuvotteluista, mutta täytyy sanoa toisin kuin kollegani, minä uskon, että täytyy olla kyse enemmästä kuin siitä, että vain markkinoita avataan. Ensinnäkin meidän pitää varmistaa, että mikä tähän sopimus edistää oikeudenmukaista kasvua Vietnamissa. Erityisesti meidän pitää ottaa huomioon maan riisto on huomattava ongelma jo nyt Vietnamissa, emmekä halua mitään vapakauppasopimusta, jotta rohkaistaisi vielä enemmän tällaisen eurooppalaisen tai muiden yritysten toimesta. Toiseksi, niin kuin muutkin kollegat ovat sanoneet, minä pidän kiinni siitä, että tähän sopimukseen liittyy vahva ihmisoikeusluku, kehityspolitiikkaluku. Minun puolueemme tämä on ehdoton linja, jota ei voida ylittää. Mitä tulee eläinten hyvinvointiin, on tärkeää, että otamme tämänkin kysymyksen huomioon kaikkiin sopimuksiin Vietnamin kanssa. Eläinten tilanne eh, ja heidän terveyden tilanne on todella järkyttävä ja meillä on jo nyt malli tällaisen sopimuksen Korean kohdalla. Siihen pystytään kyllä varmaan Vietnamin kohdalla. Vielä lopuksi puhemies uskon, että sopimus Vietnamin kanssa, vaikka se onkin erittäin tärkeä, on vain edeltäjä alueellisella sopimuksella ja meidän pitäisi pyrkiä ASEAN sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia puhemies. Thank you. Kiitos. Edustaja Bilan. Wielostronny system wolnego handlu odzwierciedla potrzebę otwartości wymiany handlowej. Kiitoksia tämä tarve vapakauppasopimukselle heijastelee tilannetta markkinoilla. Tämä on äh, kansalaisten palveluksessa se oleva sopimus Vietnam on erittäin dyneeminen, kahdeksan prosentin talouskasvua nauttiva asianmaa ja Tämän vuoksi toivon, että nämä neuvottelut voidaan saattaa päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Meidän tulisi korostaa vapaan ja tasapuolisen kilpailun tärkeyttä tulli tai ei esteet joita kaupalla on, tulisi poistaa. Ja meidän tulisi pitää mielessä, että Vietnam on maa, jossa ihmisoikeusrikkomuksia yhä tapahtuu. Syvenyvä yhteistyö Vietnamin ja Brysselin välillä täytyy myöskin ottaa huomioon tämän ihmisoikeusasian. Kiitos. Asianvaltuuskunnan missä me Rangen. Kiitos. Olisin komission jäsen Almunian kanssa samaa mieltä siitä, että Vietnam on taloudellinen menestyskertomus. Ja edustaja Martinin kanta, että enemmän saadaan sopimus kymmenen asemaan kanssa, niin tuo ei vastaa nyt ihan todellisuutta, kun siellä taloudelliset erot ovat liian suuria, jotta tällä hetkellä voitaisiin toimia yhteistä sopimusta. Mielestäni tämä tie on oikea. Vapaakauppasopimukset viiden valtion kanssa – ja sitten kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia muiden kanssa. Kysymykset ovat edustaja Saadelin mietinnössä mukana. Kaikki siihen ei ole nyt lisättävää. Hyvät taloudelliset suhteet ovat tärkeitä, mutta poliittiset oikeudet, uskonnon vapaus, ovat tärkeitä asioita. Vietnamilaiset kumppanit tämän tietävät. Maaliskuussa 2013 matkalla siellä kaikkien neuvottelukumppaneiden kanssa keskusteltiin näistä aiheista paljon ja minua oikeastaan yllätti se, että kommunistinen yhtenäisyyspuolue oli kieltäytynyt uudistuksesta. Siellä oli laaja tuki maassa, jossa on erityinen asema. Ja olen yllättynyt, että viimeinen puoluekongressi ei mahdollistanut tätä. Mutta viisi miljoonaa internet ja kuitenkin bloggaajat, jos he sanovat jotain hallintoa vastaan, heti suljetaan palveluiden ulkopuolelle tai pidätetään. Tämä ei ole yhteensopiva tämän sopimuksen kanssa, siksi mielestäni on ihan oikein, että parlamentti kannustaa komissiota laajoihin neuvotteluihin. Hyvä, jos se saadaan loppuun tämän vuoden aikana, mutta seuraava vaihe sitten. Monien vapaakauppasopimusten osalta nähdään tuo seuraava vaihe. Sitä on nopeutettava myös, eli ratifiointi 28 jäsenvaltion puolelta. Ei siitä ole mitään hyötyä, että me teemme täällä nopeasti työtä ja sitten jäsenvaltiot jarrottelevat ratifiointia, joten olen iloinen näistä neuvotteluista. Toivon menestystä komissiolle. Kiitos. Kiitos. Edustaja Badia. Señor comisario. Desde el Puhemies, aivan alusta lähtien, kun alettiin neuvotella tästä vapaakauppasopimusta EUn ja Vietnamin välillä 2012, on saatu aikaan huomattavaa edistystä, kun mitä tulee sen määrittelemisen loppuviemiseen, on todellakin tyytyväinen näistä edistysaskeleista, joihin Vietnam on pystynyt ihmisoikeuskysymyksiä, työoikeuskysymyksiä. Toivon, että tämä sopimus edustaa ratkaisevaa askelta näiden oikeuksien laajentamisessa. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on sulkea luku kestävästä kehityksestä, johon liittyy sitovia säädöksiä sikäli, että tämä on olennainen osa Euroopan kauppapolitiikkaa. Haluaisin myös korostaa, että eri intressit ja ehdottomat rajallinen molempien osalta ne eivät saa olla mikään este sille, että neuvottelut vietäisiin onnellisen loppuunsa, koska tämä sopimus tulee edustamaan varmasti suurta mahdollisuutta molemmille osapuolille alueella, kuten kaupavirrat, suorat ulkomaan investoinnit ja tietysti näin voidaan myös vahvistaa strategisia suhteita EUn ja ASEAN alueen välillä. Minä toivon, että saadaan aikaan vielä mu- muita tähän liittyviä sopimuksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Kelly. Uh, uh, no. Kiitoksia, puhemies. Kuten muutkin puhujat, minä toivotan tämän vapaa-kauppasopimusneuvottelun Vietnamin kanssa tervetulleeksi. Olemme tehneet hiljattain paljon sopimuksia. Teemme Kanadan, Etelä-Amerikan, Korean kanssa sopimukset ja niin edespäin. Ja tämä on ollut myöskin Vietnamin kohdalla hyödyllistä. Vietnam ansaitsee suuren kiitoksen viime vuosien kehityksestään. Vuosia sitten emme kuulleet Vietnamista mitään muuta kuin tarinoita sodasta, Vietkongista ja niin edespäin. Valtavaa kehitystä on tapahtunut. Ja paljon kauppaa tapahtui jo Euroopan unionin ja Vietnamin välillä. Vuonna 2012 tämä vastasi 23,8 miljardia ja 18 miljardia tuontia, 5,3 miljardia vientiä, suuria investointeja me voimme siis hyötyä tästä kehityksestä ja erityisesti antaa mahdollisuuden yrityksillemme ja teollisuudellemme viedä Vietnamiin entistä enemmän. Lisäksi me tulemme tarjoamaan mahdollisuuden omille kansalaisillemme saada työpaikan ja päästä yli tästä taantumasta, josta olemme kärsineet jo vuosia. Kuten äh, muut puhujat jo mainitsivat, on kuitenkin myös tärkeää varmistaa, että Vietnamissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan, että vapauksia kunnioitetaan, ihmisillä on ilmaisuvapaus ja että lehdistönvapaus erityisesti on vallalla. Ja toivottavasti näissäkin asioissa saamme edistystä aikaan. Tämä on valtava mahdollisuus meille ja meidän tulisi tarttua tähän mahdollisuuteen. Toivottavasti saamme tämän vuoden loppuun mennessä neuvottelut päätöksen. Kiitoksia. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Minulla ei ole puheenvuoropyyntöjä menettelyssä ilman puhujalistaa, joten antaisin komission jäsenelle puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Almunia. Kiitos oikein paljon, puhemies. Kiitos oikein paljon kaikille parlamentin jäsenille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Useimmat puheenvuorot vastaavat komission kantaa, että vapaa kauppasopimus mahdollisuuksien mukaan pitäisi saada päätökseen neuvoteltua tämän vuoden aikana ja että tämä lopputulos olisi eduksi monista syistä molemmille osapuolille. Minä jaan jotkut huolet, joita puheenvuoroissanne tuotiin esiin. Ensinnäkin ihmisoikeuskysymys, se on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että taloudelliset kauppakumppanimme huolehtivat ihmisoikeuksista. Me puutumme ihmisoikeuskysymykseen EU-Vietnam-kumppanuus yhteistyösopimuksen puitteissa, neuvotteluiden puitteissa, ja me valvomme hyvin tarkkaan ihmisoikeuksien suojelua, ihmisoikeusten tilannetta silloin, kun ne vaarantuvat tässä maassa. Sitten työoikeudet, työkysymykset ovat kauppa- ja kestävä kehitysluvussa vapaakauppasopimuksessa mukana nykyneuvotteluissa tekstissä, josta on neuvoteltu, ja meidän neuvottelijamme ovat onnistuneet siinä, että on sovittu tiukasta kielenkäytöstä esimerkiksi mitä tulee ilon sopimuksiin ja myöskin määräyksiin, jotka liittyvät työvoiman suojelutoimiin. Myös kysymykset, jotka otettiin esiin, eläinten suojelukysymykset, näiden kysymysten sisällyttäminen tekstiin olisi tärkeää. Ne halutaan kauppa- ja kestävä lukuun Vietnamin puolelta – mutta meidän neuvottelijamme haluavat ne terveys- ja kasviterveyskysymyksiin mukaan. Kiitos oikein paljon kaikista puheenvuoroistanne, kaikista kommenteistanne. Toivon, että seuraava parlamentti ensi kuukausinaan voi ja komissio voi kertoa silloin, että menestyksekkäästi nämä neuvottelut on saatu päätökseen. Kiitos oikein paljon. Komissaari. Paljon kiitoksia komission jäsen. Tämän keskustelun lopuksi, hyvät kollegat, kansainvälisen kaupan valiokunnasta on esitetty päätöslauselma. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys järjestetään tänään kello 12. Siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Mietinnön lyhyt esittely esittelijä Peterle aiheena EUn ja Japanin strategista